väistää vastuutamme, koska meidän täytyy myös heidänkin hakemuksiinsa hankkeissa vastata myönteisesti. Grazie. Carico. Kiitoksia tästä. Sitten minulla on ilo ilmoittaa teille, että parlamentaarien kokousten eh, yhteydessä Kiinan kansantasavallan edustajat ovat täällä joukossamme ja 29. parlamenttien välinen kokous Euroopan parlamentin ja Kiinan parlamentin välillä on käynnissä ja minä tervehdin ne Kiinan edustajia, jotka ovat täällä lehterillä. Grevencini, Euroopan edustaja, Euroopan parlamentin edustaja on puheenjohtajana Euroopan puolelta tässä dialogissa, jota käydään Kiinan parlamentin kanssa. Meillä on tätä dialogia käyty jo monia vuosia ja tämä tapaaminen jälleen vahvistaa meidän suhteitamme Kiinan kanssa ja me voimme edistää yhteisiä hankkeitamme. Minä haluaisin myöskin ilmaista toiveen, että nämä valtuuskunnat kun kohtaavat ja jatkavat kokoustaan tänään, niin minä toivon, että tällä tavalla me voimme lähentää näitä kahta instituutiota toisiinsa. Ora, per il gruppo eh, de... Sitten annan puheenvuoron GUE-NGL-ryhmälle Helmut Scholz. Frau Präsidentin. Puhemies, hyvä korkea edustaja, komission varapuheenjohtaja. Euroopan parlamentissa käsitellään säännöllisesti Euroopan unionin ja Venäjän federaation välisiä suhteita oman ryhmäni nimissä. Minulla on nyt tilaisuus oman ryhmäni nimissä kommentoida tätä tämän kokouksen loppupäätelmiä, vaikkakaan tulokset eivät olleet kovin kunnioitettavia. Kokous oli ensimmäinen Lissabonin sopimuksen voimaanastumisen jälkeen ja Venäjän vastapuolella oli aiempaa yhtenäisempi EU. EU ja Venäjä ovat tärkeitä strategisia kumppaneita toisilleen ja muistutankin tässä yhteydessä siitä, että Venäjä viimeisenä 47 Euroopan neuvoston jäsenvaltiosta allekirjoitti ihmisoikeussopimuksen ja osoitti näin lopulta, että se on samaa mieltä näistä asioista. Neuvottelut VTO-suhteen ovat jatkuneet jo seitsemän vuotta ja mitään konkreettisia tuloksia ei ole vieläkään nähty. Modernisaatiokumppanuus on minunkin mielestäni askel strategisen kumppanuussopimuksen suuntaan, mutta se ei mielestäni ole riittävä askel, etenkään kun eurooppalaisten uudistusten keskus ja e- Euroopan teknologiakeskuksen varoja ei saa osoittaa sellaisiin hankkeisiin, joissa Venäjä on mukana. Paljon yhteistyömahdollisuuksia olisi olemassa etenkin PK-yrityksille. Ja tämä olisi omiaan myös edistämään luottamusta näiden alueiden välillä. Miksi sitten tulokset ovat niin heikkoja? Molemmin puolin mielestäni vallitsee vielä epäluottamusta. Retoriikkaa on liikaa ja liian usein on liian vähän vakavasti otettavia projekteja, jotka toisivat yhteen poliittista, yhteiskunnallista tai kulttuurielämää ja loisivat todellista luottamusta. Vielä yksi huomautus, jos sallitte. Energia ja ympäristö ovat keskeisiä aineksia rakentavassa yhteistyössä ja suhteessa EUn ja Venäjän välillä. Energiapolitiikka mainitaan liian usein strategisena yhteistyövälineenä ja positiivisena esimerkkinä luottamuksesta, mutta juuri energia-alalla liian usein päädytään väärinymmärryksiin. Ja toivoisin, että tämä muuttuu. Se Europa della Kiitoksia. Ja sitten seuraavana Provera, puolitoista minuuttia. Kiitoksia rouva puhemies. Venäjä on tärkeä strateginen kumppani EUlle ja on tärkeää, että sopimus on mahdollisimman laaja, kun ajatellaan kumppanuutta ja yhteistyötä. Tämä on tärkeää ulkopolitiikkamme kannalta, koska se mahdollistaa sen, että meillä on yhteistyö parhaissa mahdollisissa olosuhteissa Moskovan kanssa, viisumipolitiikka, laittomat maahanmuuttajat, erilaiset ähm, terrorismin vastaiset toiminnat ja rikollisuuden vastaiset toiminnat, kaikki tarvitsevat hyviä puitteita. Meillä on myös ongelmia ja kysymyksiä, jotka liittyvät kaukasuksen alueeseen ja Lähi-idän kysymykseen suhtautumisessa. Jos me haluamme ratkaista energiatuotantoon liittyvän ongelman, on tunnustettava, että South Stream-hanke tuo lisäarvoa, koska se tuo sellaisen energian kuljetusväylän, joka on tärkeä Euroopan tulevien vuosien kannalta. Venäjä on kuitenkin tärkeä kumppani meille ja EU täytyy toimia sen mukaisesti. Ensinnäkin arvot ja ideologiset arvot ja sitten taas toisaalta on otettava käytännön taso. Kiitoksia paljon. Nyt annan puheenvuoron edustaja Le Penille. Olkaa hyvä. Madame la présidente, madame la haute représentante, je me fais... Rouva puhemies ja rouva ulkopolitiikan korkea edustaja, minä edus, onnittelen tästä kumppanuussopimuksesta ja tästä pragmatismista. Ainakin tällä on sellainen merkitys, joka kertoo siitä, kuinka Venäjä on geopoliittisesti aivan väistämätön kumppani EUlle. Meillä on yhteistyötä kriisin hallinnassa. Kuitenkin eräitä huomautuksia. Se, että e, me vaadimme aina EUlta sitä, näitä kumppanuuksia ja kuitenkin me aliarvioimme sitä, minkälaisia hankkeita itäisillä kumppaneilla on. Minä huomaan myös, että tämä vankuus, jolla me puhumme, ja se, kuinka ihmisoikeudet eh, tuomitaan, niin tämä koskee ainoastaan Venäjää puhutaan aivan kuin tässä olisi Kiinasta kysymys ja siitä, että oikeusvaltiota koko ajan sorretaan. Eurooppalaiset sosiaalistandardit, eh, teidän täytyy muistaa, että meillä on paljon työttömyyttä Euroopassa. Minun mielestäni Venäjän ponnistukset eh, eh, ovat rikollisia marksistisia hankkeita, jotka ovat tässä maassa vallinneet jo vaikka kuinka kauan. on erittäin suuria haasteita vielä. Täytyy vähän toimia vaatimattomammin. Kun Super Eurooppa ei pääse omiin tavoitteisiinsa, niin sitten joudumme tilanteeseen, jossa itäiset ja Euroopan maat dominoivat yhä enemmän ja enemmän asioita. EU ja Neuvostoliitto täytyy muistaa, että aikanaan haettiin aseista riisuntaa vain toispuolisesti. Tästä aiheesta pitää muistaa, että Neuvostoliiton salaiset arkistot ovat sellaiset, jotka edelleen antavat meille epämiellyttäviä eh, uutisia aina kylmän sodan päättymisen jälkeen. Yritettiin eräitä neuvostoprojekteja viedä läpi. Tässä on strateginen kumppanuus eh, ja meidän on kuitenkin vahvistettava yhteyksiä. Se on kulttuurillisesti meiltä, meitä lähellä Venäjä. Mutta tässä on riskinä se, että eräät maat pyritään saamaan EUn jäseniksi. Grazie. Diamo ora la parola agli altri oratori. Kiitoksia ja nyt kuulemme muita edustajia ja haluaisin muistuttaa kuitenkin puheajan noudattamisesta. Me olemme myöhässä aikataulusta. Nyt annan puheenvuoron rouva Oomen Räytenille kaksi minuuttia. Ashton. Allereerst zou ik de collega's willen bedanken. Puhemies, hyvä korkea edustaja Ashton. Ensiksi haluan kiittää niitä kollegoja, jotka ovat tehneet työtä sen hyväksi, että meillä on hyvä ja selkeä päätöslauselma nyt käsillä. Päätöslauselmassamme on paljon kriittisiä huomautuksia, jotka koskevat huippukokousta. Ja kuten jo jotkin aikaisemmatkin puhujat ovat todenneet, mekin olemme sitä mieltä, että nämä laihat tulokset johtuvat siitä, että Venäjä toimii mieluummin kahdenvälisesti kuin unionin kanssa. Ja se taas johtuu siis siitä, että me emme puhu yhdellä suulla. Tuntuuko siellä huippukokouksessa todella siltä, että pystyitte puhumaan eurooppalaisella äänellä? Se minua kiinnostaisi. Ja sitten joitakin kysymyksiä. Puhuttiinko huippukokouksessa ylipäänsä kumppanuussopimuksesta? Mielestäni on tärkeää, että meillä on oikeudellisesti sitova sopimus, joka menee sitä pidemmälle kuin pelkästään energiakysymyksiin, mutta tällais, tällaisen kumppanuussopimuksen on sisällytettävä myös demokratia ja ihmisoikeudet. Onko tällaisella kumppanuussopimuksella teille ja Venäjälle merkitystä? Onko se prioriteetti? Modernisaatiokumppanuus on minulle parlamentin jäsenenä sellainen, että en oikein pysty ottamaan siihen mitään kantaa tai samastumaan siihen. Kaikenlaisia sopimuksia voi solmia, mutta että sellainen solmitaan modernisoinnista, niin se on kyllä sellainen asia, mistä olisin mielelläni keskustellut kanssanne etukäteen. Venäjän talouden nykyaikaistaminen on seikka, josta me olemme sitä mieltä, että että VTO ja korruption torjunta ovat paljon tärkeämpiä teemoja tällä alueella. Sitten vielä nämä neljä yhteistä aluetta ja uusi modernisointiagenda. Eikö se vastaa sitä, mitä jo aikaisemmin näillä neljällä yhteisellä alueella oli perustettu ja sovittu? Oli miten oli, meidän täytyy tässä päätöslauselmassa painottaa ihmisoikeuksia ja Joitakin tarkistuksia on jo esitettykin ja mielestäni mietinnön yhteydessä näistä on keskusteltava. La parola perché non si può sforare di più di 40 secondi l'intervento stabilito. Quindi ora do la parola all'onorevole Svoboda per un minuto e 30. Danke, Frau Kiitos puhemies ja kiitos korkea edustaja tuosta kertomuksesta, joka oli selvä ja avoin. Tämä osoittaa, miten tärkeää on se, että meillä on Venäjän kanssa kumppanuus. Toivoisin, että siitä kehittyisi strateginen kumppanuus, mutta on kyllä sanottava, että Venäjä on valitettavasti sellainen kumppani, joka ei aina noudata kaikkia sitoumuksia ja sopimuksissa, sopimuksia. Esimerkiksi Georgian osalta näin on käynyt. Ja äskettäisen Georgian sodan suhteen on sanottava, että on todella ikävää, että Venäjä ei ole pitänyt Georgian suhteen tehtyjä sitoumuksia, sillä tämä heikentää Venäjän asemaa ja mahdollisuuksia toimia rauhan hyväksi. Kirgisian tilanne on aivan kriittinen tällä hetkellä ja sielläkin Venäjällä olisi mahdollisuus ottaa rooli, jolla se auttaisi ratkaisemaan ongelmia, mutta Venäjä on tässä nyt toiminut pelkästään YK puitteissa. Me haluamme Venäjästä kumppanin, me haluamme siitä strategisen kumppanin, mutta Venäjän on noudatettava yhteisiä sääntöjä, jotka on kehitetty YK kanssa ja Venäjän on noudatettava niitä sopimuksia, joita sillä on EUn kanssa. Ja lopuksi vielä, koska Ukraina otettiin tässä esille, totean, että on erittäin myönteistä, että Ukrainan ja Venäjän sopimus kehittyisi, mutta se ei suinkaan estä sitä, että EUn ja Ukrainan suhteetkin kehittyisivät. Nämä voidaan kyllä sovittaa yhteen. Kiitoksia. E Kiitoksia. Puolitoista minuuttia. Edustaja Lambsdorff. Kiitos puhemies arvoisa korkea edustaja Svobodan sanoihin voimme meidänkin ryhmämme puolesta yhtyä. Me toivomme strategista kumppanuutta Venäjän kanssa, mutta olemme samaa mieltä siitä, että meillä ei nyt ole sellaista. Meidän arvopohjamme ei ole samanlainen ja siksi tällaista sopimusta ei voida saada aikaiseksi. On kuitenkin toivoa ja etenkin Medvedevin kaudella on herännyt tätä uutta toivoa, mitä aikaisemmin ei ollut nähty. Venäjällä on sellainen länsipolitiikka lainausmerkeissä, joka on nyt rakentavampaa kuin aikaisemmin. Esimerkiksi Norjan kanssa oleva rajariitatilanne arktisilla alueilla on esimerkki tästä ja sitten Sevastopol ja kasutoimitukset ovat lisämerkkejä. Toivomme, että kasutoimitukset EU-alueelle vakautuvat ja erityisesti haluan nyt ottaa esille Puolan ja tämän Smolenskin tapahtuman. Tämä on kaikki hyvin Siis se, että Venäjä näytti tämän Katin elokuvan parhaaseen katseluaikaan, oli selkeä merkki siitä, että toivoa on olemassa näissä suhteissa. Tämä mainittu länsipolitiikka on syynä myös siihen, että Venäjä ei ole tunnustanut sitä, että todelliset ongelmat ovat esimerkiksi Venäjän eteläpuolisilla alueilla. Irania vastaan suunnattavat sanktiot toivottavasti myös etenevät tämän länsipolitiikan

moskwa dostrzegła że bez modernizacji szerokiego dostępu do Kiitoksia puhemies. Nyt on huomattu, että jos ei uudisteta ja jos ei saada mahdollisuutta käyttää teknologiaa, EU ei voi kehittyä ja me emme voi kestää tällaista tilannetta. Tämä on käynyt esille myös Donin Rostovin huippukokouksessa aina siinä määrin, että jos EU ei omaksu vakaampaa asemaa näiden eri ongelmakysymysten edessä, me emme voi päästä eteenpäin. Meidän täytyy ottaa huomioon se, että suurin osa ongelmista liittyy ihmisoikeuksiin ja Venäjän uudistaminen ja demokratisointi ovat tärkeitä tavoitteita. Kansalaisoikeuksien puolustaminen on tärkeää. Me olemme nähneet hirvittäviä näkyjä Pietarin ja Moskovan kaduilla miten, siitä, miten poliisi kohtelee ihmisiä kadulla ja miten ajattelijoita kohdetaan. Parola all'onorevole. Kiitoksia. Edustaja Belder, minuutti. Sinds de tijd van Kiitos puhemies. Pietari ajoista lähtien Venäjä ja Eurooppa ovat kokeneet modernisoitumisen eri tavoin ja soveltaneet sitä eri tavoin. Toisaalta on ollut materiaalinen lähtökohta ja toisaalta sitten tällainen kattavampi näkemys aiheesta. Tämä kävi ilmi myös viimeisimmässä Rostovin huippukokouksessa EUn ja Venäjän välillä. Modernisaatiokumppanuussopimuksen Allekirjoittamisen jälkeen Venäjä ilmoitti, että se näkee tämän tällaisena teknokraattisena sopimuksessa ja eurooppalaisille instituutioille puolestaan on tärkeää se, että puhutaan yhteiskunnan modernisoitumisesta. Ensi arvoisten perusoikeuksien suojelemisesta kansalaisyhteiskunnassa esimerkiksi. Venäjän turvallisuuspalvelu on saanut enemmän valtuuksia kontrolloida kansalaisaktivisteja, kuten Dubkin on todennut, ja Putinin malli ei saa levitä laajemmalle tällä alueella eikä Ukrainassa. Lisek. Kiitoksia. Edustaja Lisek, puolitoista minuuttia. Pani przewodnicząca, e, szanowna pani wysoka przedstawiciel. to Hyvä puhemies, on hyvä, että me keskustelimme Venäjän kanssa. Me tarvitsemme vuoropuhelua sen kanssa – ja kaikkien jär, järkevät ihmiset tukevat meitä. Tietenkin parlamentti myöskin tätä vuoropuhelua Venäjän kanssa tukee. Venäjä on muuttumassa, ainakin me toivomme näin. Aivan kuten presidentti Medvedev sanoi, oikeusvaltio, diktatuuri vallitsee ja jos nyt sitten käydään kauppaa Venäjän kanssa, niin pitää olla sellaiset lailliset olosuhteet, jotka helpottavat toimintaa. Tällä hetkellä meillä on monenlaisia lakiin liittyviä ongelmia Venäjällä. Kun me puhumme venäläisten kanssa, meidän täytyy muistaa se. Ja olemme iloisia siitä, että Venäjä tekee yhteistyötä EUn kanssa, Naton kanssa, USAn kanssa, YKn kanssa – mitä tulee terrorismin vastaiseen taisteluun tai kansainväliseen turvattomiin. Me kuitenkin tiedämme myös, että kaikkia kysymyksiä ei ole käsitelty, käsitelty eikä niitä ole hoidettu. Mitä naapurimaihin tulee, niin me olemme huolissamme niistä Venäjän poliitikoista, jotka haluavat Venäjän imperiumin perustaa uudelleen. Georgian kohdalla meidän pitäisi vielä puuttua asioihin. La parola all'onorevole. Kiitoksia. Nyt puheenvuoro on edustaja Fleckensteinilla puhe- puolentoista minuutin ajan. Olkaa hyvä. Frau Präsidentin. Puhemies Lady Ashton, hyvät kollegat. EU-Venäjä huippukokous toi hyviä tuloksia, etenkin siinä mielessä, että modernisaatiokumppanuus saatiin nyt konkreettiseen muotoon. Mielestäni on oikein hyvä, että kansalaisyhteiskuntavuoropuhelu on otettu yhdeksi painopisteeksi tässä nykyaikaistumiskumppanuudessa. EU-Venäjä valtuuskunnan jäsenenä johdin jokin aika sitten Permissä sellaista tapaamista, joka käsitteli juuri kansalaisyhteiskunnan rakentamista ja totesimme, että Venäjällä on viime vuosina tapahtunut parannuksia, mutta totesimme myös, että on vielä paljon parantamisen varaa. Meidän kokemustemme, pystyimme siis esittämään kokemuksiamme ja kuulemaan toisten kokemuksia. Ei ole nykyaikaistumiskumppanuutta, jos ei ole ihmisten välistä kanssakäymistä. Kanssakäyminen on aivan keskeinen asia ja olen pettynyt siitä, että EU ei ole edennyt viisumivapauden tiellä. Meidän on nyt asetettava konkreettisia tavoitteita, joita EU ja Venäjä voivat yhdessä työstää. Kyse ei ole mikään aikataulujen täyttämisestä tai tärkeysjärjestysten noudattamisesta, vaan siitä, että meidän on oltava ennakoivia tässä asiassa pitää olla ennustettavissa se, mitä tapahtuu, pitää olla selkeät, mitattavat kriteerit, ja Venäjän on tiedettävä, että kun nämä selkeästi mitattavat kriteerit täyttyvät, myös viisumivapaus toteutuu. Kiitoksia. Grazie, la parola al... Kiitoksia. Edustaja Czarnecki, minuutti. Panie przewodniczący, szanowni państwo! Hyvät naiset ja herrat, Euroopan unionin suhteet Venäjään, ne täytyy olla kaksi suuntaiset. Täytyy tekniikan, teknologista kehitystä seurata ja heidän täytyy antaa meillekin jotakin. Investointi-ilmapiiriä pitää parantaa meidän investoillemme ja meillä täytyy olla myös tietynlaisia, tietynlaista luottamusta laillisuuteen tässä huippukokouksessa me annoimme heille jotakin, mutta me emme saaneet mitään vastineeksi. Tässä yhteisessä päätöslauselmassa puut, sieltä puuttuu viittaus suoriin ihmisoikeusrikkomustapauksiin. Meidän täytyisi puhua nimillä, meidän täytyisi antaa konkreettisia esimerkkejä, joita on paljon. Jos Rova Merkel ja Medvedev ovat sitä mieltä, että he haluavat perustaa, niin meidän tekevät yhteishankkeen. Meidän täytyy puhua yhdellä äänellä. Grazie. La parola all'onore. Kiitoksia. Nyt edustaja Milan Mun, puolitoista minuuttia. Di, eh, estare in silenzio. Kollegat, pyytäisin hiljaisuutta. Venäjä Venäjän merkitys EUlle on ilmeisen tärkeä. Se on strategi- energiastrategian kannalta tärkeä kumppani, se on myös taloudellisesti tärkeä kumppani. Venäjä voi olla nyt rauhassa, kun ajatellaan sitä, että nyt on saatu uudet sopimukset aikaan. Tämä koskee myös USA kanssa tehtyä ohjussuojasopimusta. Nyt Georgian yhteenotosta on jo aikaa ja asiat ovat parantuneet, mutta sitten on tämä Iranin kysymys, jota on käsitelty turvallisuusneuvostossa. Tilanne kaiken kaikkiaan on suhteissamme Venäjän kanssa parempi, mutta kun ajatellaan uuden yhteistyösopimuksen neuvottelemista, siellä on kuitenkin avoimia kysymyksiä. Me tarvitsemme kunnianhimoista sopimusta, joka ottaa mukaan myös kauppa- ja taloussuhteisiin liittyvät kysymykset, energiakysymykset, jossa säännöt ovat selkeät ja jotka perustuvat juridisesti oikein punnittuihin asioihin. Me tarvitsemme kumppanuutta siksi, että Venäjän uudistaminen on tärkeää. Sopimusten välinen työnjako ja tietty vaihtoehtoisuus on myös otettava huomioon. Kumppanuudessa tarvitaan myös korruption vastaista taistelua. Minä haluaisin myös yhtenäistä unionin politiikkaa, joka on johdonmukaista ja joka ottaa huomioon myös Lissabonin sopimuksen tuomat uudet asiat. Uskon, että rouva korkea edustaja, te myös annatte panoksenne tämän, näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Per favore, colleghi, stiamo concludendo. Hyvät kollegat, haluaisin, että olisitte hiljaa vielä tämän keskustelun ajan, joka on kesken. Nyt annan puheenvuoron edustaja Vigeninille minuutin ajaksi. Госпожо председател, оценявам усилията да въведете ред в зал. Hyvä puhemies. Minä huomaan, että te tuossa kamppailette tämän hälyn kanssa, mutta kyllä se vain hälyttävämmäksi tulee. Kiitoksia, että saimme tietoja tästä kokouksesta parlamentille. Me olemme hyvin kiinnostuneita tästä tapaamisesta ja uskon, että se olikin hyvin rakentava, koska tämän, tämän jälkeen molemmilla osapuolilla on enemmän kunnioitusta toisiaan kohtaan. On totta, että mikäli meidän arvomme eivät vielä ole yhteneväiset, me voisimme sanoa, että tavoitteita on enemmän sellaisia tavoitteita, joita me yhdessä pyrimme saavuttamaan. En ole kollegojen kanssa samaa mieltä, että tämä päätöslauselmamme olisi heikko. Meillä on tasapainoinen päätöslauselma, josta me äänestämme, joka antaa meille tuloksia. Uskon, että nämä itäiset ähm, kumppanuudet ovat sellainen asia, että kommunikaatio Venäjän kanssa on erittäin tärkeää, jotta me saamme pitkäaikaisista aiheista enemmän mm, tulosta. Grazie. Eh, per quanto riguarda il... Kiitoksia. Ja nyt sitten Catch the Eye. Keskustelu ilman puhujalistaa. Meillä on yksi edustaja per poliittinen ryhmä siinä keskustelussa mukana. Me olemme jo valtavasti aikataulusta jäljessä. Olkaa hyvä ensimmäinen puhuja. Eh, cienījamie kolēģi, sadarbība ar Krieviju nenoliedzami ir jātur... Puhemies, Hyvät naiset ja herrat, yhteistyötä Venäjän kanssa on jatkettava ja vahvistettava. Tämä uusi kumppanussopimus on kuitenkin, sitä on tehtävää tarkempi ja oikeudellisesti sitovampi. Modernisaatiokumppanuuden on oltava molemmin puolista ja asteittaista. Ihmisoikeuksien alivaliokunnan jäsenenä minun on todettava, että 15 tuomiota, langettavaa tuomiota on ihmisoikeustuomioistuimessa annettu Venäjää vastaan, mutta mitään korvauksia ei kuitenkaan ole maksettu. Esimerkiksi Konona, joka 1994 poltti elävältä useita latvialaisia, mukaan lukien raskana olleen latvialaisen naisen. Hänet todettiin syylliseksi ja hän sai tunnustusta Venäjän hallitukselta. Tämä osoittaa sen, että me näemme ihmisoikeudet eri tavoin Venäjällä ja EU:ssa. Grazie. Kiitoksia. Ja nyt edustajat paskuu minuutin ajan. To my mind, in terms of uh, and... Minun mielestäni nämä tulosten su- suhteen Saksan ja Venäjän kokous aikanaan oli parempi kuin tämä Rostov on Don kokous nyt. Tässä oli paljon johdonmukaisempi konteksti. Me pitäisi keskustella paremmin ja varmistua siitä, että me puhumme samasta asiasta. Jos puhutaan turvallisuudesta tai päätöslauselmasta, mutta minä myönnän ja kunnioitan, minä olen itse kansainvälisen politiikan professori, että suuret strategiat kuuluvat suurille valtioille. Usein monet kysymykset jäävät kuitenkin pienten maiden kontolle. Grazie per... Kiitoksia. Viimeinen puhuja Edustaja Moltser, minuutti, olkaa hyvä. Puhemies. EU-Venäjä kokouksessa ei saavutettu monia asioita. Strateginen kumppanuus on paperilla suunnitteluvaiheessa, mutta ei ole olemassa minkäänlaista aikataulua eikä konkreettisia projekteja eri kumppanuksien edistämiseksi. Suhteiden syventäminen Venäjään on tärkeää, sillä jo energiapoliittisessa mielessä Venäjä on Euroopan tärkein kumppani. Se, että Venäjä sitoutettaisiin EU-itäisten naapurimaiden kumppanuuksiin ei mielestäni ole hyvä asia. 2004 näitä asioita viimeksi käsiteltiin ja silloin jo hankimme itsellemme huonot lähtökohdat. Huippukokouksessa keskusteltiin Gaasasta ja Kosovosta. Ja tästä herää kysymys, että miksi ei sitten otettu esille poliittisesti epävakaata Kirgisian tilannetta. Tämä konflikti uhkaa vetäistä naapurialueet mukaansa. Kiitoksia. Grazie. Kiitoksia. Nyt päätämme tämän keskustelun ilman puhujaa listaa ja kuulemme tässä vaiheessa vielä Lady Ashtonia. Olen hyvin pahoillani tästä hälystä ja metelistä täysistuntosalissa, mutta pyydän, että edelleen, että kollegat yrittäisivät olla mahdollisimman hiljaa, jotta voimme kuunnella Lady Ashtonia. Madam President. I hope that those... Kiitos puhemies. Toivon, että ne, jotka haluavat kuunnella tämän keskustelun päättymistä, pystyvät niin tekemään. Keskityn näihin keskeisiin asioihin, jotka useat jäsenet ottivat esille. Ensinnäkin modernisaatiokumppanuuden ja poliittisen yhteistyösopimuksen välinen suhde, ne eivät sulje toisiaan pois. Minä haluan nähdä merkittävää edistymistä yhteistyösopimuksessa ja etenkin talous- ja kauppakysymyksissä on ollut joitakin kiistanaiheita, mutta meidän on ilman muuta saatava tämä sopimus päätökseen. Modernisaatiokumppanuus on aivan uusi asia nyt ja olen samaa mieltä siitä, kuten Severinkin totesi, että haasteita on paljon. Lambsdorff puolestaan totesi, että tämä on todellinen mahdollisuus ja meidän on tartuttava tähän tilaisuuteen. Kyseessä ovat myös ihmisoikeudet, ei pelkästään tekninen edistys, jollaisena Venäjä sitä haluaisi käsitellä, vaan siinä painotetaan monenlaista reformia. Ja tämä on luettavissa myös huippukokouksen päätelmistä. Ja Beldergin voi sitten näihin päätelmiin tutustuessaan huomata, että hänen esille ottamassa asiasta sieltä kyllä löytyvät. Edustaja Omen Räyten mainitsi sen, että meidän pitäisi puhua yhdellä äänellä. Ja nyt pikkuhiljaa pystymme näkemään, kuinka EU eri osa-alueilla toimii aiempaa yhtenäisemmin. Koskaan se, että EU puhuu 27 valtion vahvalla yhtenäisellä suulla, ei tule poistamaan kahdenvälisiä suhteita EU-maiden ja Venäjän väliltä, eikä näin pidäkään olla, mutta EUlla kokonaisuudessaan on enemmän painoarvoa ja vaikutusvaltaa Venäjällä kuin yksittäisillä jäsenvaltioilla voisi olla. Muun muassa Svoboda otti esille kriisinhallinnan. Olen keskustellut tästä Sergei Lavrovin kanssa siitä, miten pystytään tehokkaammin toimimaan eri puolilla maailmaa. Kirgisia ei siellä käsitelty kovin painokkaasti siksi, että se on aivan viime vuorokausina eskaloitunut se tilanne. Suurimman osan tästä viikonlopusta olen viettänyt puhelimessa ja olen keskustellut esimerkiksi kasakstanilaisten kanssa. Myös Ukraina otettiin täällä esille ja eilen tapasin Ukrainan pääministerin juuri siksi, että voisimme keskustella siitä, miten EUn ja Ukrainan välistä suhdetta voidaan edistää. Ukraina on eittämättä hyvin tärkeä valtio meille, olen siitä tietoinen, ja esimerkiksi viisumikysymykset alueellisella tasolla, kuten Brockkin mainitsi, ovat sellainen asia, jota työstämme johdonmukaisesti itäisen kumppanuuden naapurimaidemme kanssa. Ja pyrimme varmistamaan sen, että mitään epätasapainotilannetta niiden kesken ei synny. Kansalaisyhteiskuntavuoropuhelu on myös mukana tässä kumppanuussopimuksessa ja Venäjän liikkuminen kohti VTO-jäsenyyttä on sellainen asia, joka jää nähtäväksi. Ja se, miten Kazakstanin kanssa solmittu tulliliitto vaikuttaa asiaan, jää myös nähtäväksi, mutta varmasti pystymme tälläkin alueella tekemään enemmän. Georgia on hyvin merkittävä asia ja se tulee jatkuvasti esille. Otamme sen esille kahdenvälisissä tapaamisissa kaikilla tasoilla ja on hyvin tärkeää, että Genevessäkin pyritään löytämään ratkaisua tilanteeseen ja Piemarellille olen hyvin kiitollinen hänen tekemästään työstä. Energia on tietenkin hyvin tärkeä ja kaiken kattava kysymys, jossa meidän on Ukrainan ja Venäjän kanssa saatava aikaan vahva kumppanuus. Kiitoksia. Grazie, vicepresidente. Comunico di aver ricevuto... Kiitoksia varapuheenjohtaja. Meillä on kuusi päätöslauselmaehdotusta ehdotusta ja keskustelu päättyy tähän. Meillä on keskipäivällä huomenna äänestys ja nyt meillä alkaa äänestykset.